Der Präsident! Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. Bitte, meine Hyvät naiset ja herrat, asettautukaapa nyt paikoillenne. parhaat kollegat kymmenen päivää sitten Ranskaan kohdistui brutaali järkyttävä isku. Terroristit